ja sanoni liberaaleista. Kiitos kaikille teille parhaat kollegat. Komplimenti. Onnettelut. Kirjallinen julkilausuma 03711. Danelis ja muut. Kyseessä on saarisopimus, eurooppalainen aloite. Saan myöskin enemmistön taakseen parlamentissa, joten artikasta 23 mukaisesti tämäkin välitetään sen saajille ja tullaan myöskin ilmo- julkaisemaan. Edustaja Lellis, olkaa hyvä. Tai Nellis, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Parhaat kollegat, olemme optimistisia kohesion vahvistamisen suhteen, erityisesti saarialueilla, samoin kuin kestävä taloudellinen ja sosiaalinen kasvu. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia kollegoita, Mauro Nikolas Smith, Kavalli, kaikkia niitä, jotka ovat allekirjoittaneet tämän tekstimme. Kiitän heitä. Samoin haluan kiittää Inge ja Alessandroa, jotka ovat avustaneet meitä tässä asiassa. Kiitos. Hyvä, onnittelut myös teille. Ja sitten mennään äänestyksen seuraavaksi. Michel, mietintö. Yhteisön viisumisäännöstö. Nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvä.